parlamentin puhemiehenä olisi vierailu Julia Tymoshenkon luona. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt tulemme äh, neuvoston ja komission julkilausumiin Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmasta. Nyt toivotan sydämellisesti tervetulleeksi, erityisesti koska kyseessä on entinen parlamentin kollega, pääministeri Helle Thorning-Schmidt. Sydämellisesti tervetuloa, pääministeri. Annan teille nyt myös puheenvuoron jotta voitte kertoa Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmasta. Teillä on puheenvuoro, hyvä pääministeri. Mr. President.